että se vastaisi myös Euroopan parlamentin odotuksia. Kiitos. Grazie, ministro. Kiitokset, ministeri. Keskustelu päättyy. ora l'ordine del giorno. Esityslistalla äh, on seuraavana kohtana suulliset kysymykset komissiolle, biometriset passit aiheena. Annan äh, puheenvuoron ensimmäisenä äh, asian esittelijälle, herra Koidolle, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissaari Malmström, hyvät naiset ja herrat. Neuvostoasetus, joka hyväksytti vuonna 2004 2252, on tarkoitettu passien ja matkustusasiakirjojen turvatason nostamiseksi. Nyt pyrimme siihen, että matkustusasiakirjojen luotettavuustaso nousee. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään passeista ja passien myötämisestä, vaan koko prosessista, tietojen keräämisestä, passien ähm, laatimisesta, tietojen tarkistamisesta ja myöskin äh, tunnistamisesta äh, raja-asemilla ei ole järkeä nostaa turvallisuustasoa pelkästään passien osalta, jolle me pysty pureutumaan näihin muihin heikkoihin lenkkeihin ketjussa. Hiljattain on laajettu tutkimus, jonka mukaan Ranskassa käytössä olevista biometrisistä passeista noin 10 prosenttia on väärennettyjä – ja samoin on saatu tieto siitä, että Hollannissa erässä kunnassa myönnettyjen passien osuus oli ihan vain 80 prosenttia. 20 prosenttia ei voitu edes tunnistaa ainakaan sormiakin osalta. Nyt onkin päästävä eteenpäin ja oltava entistä tehokkaampia. Ensinnäkin biometristen tietojen keräämisprosessiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja sama koskee myöskin esimerkiksi lasten sormenjälkien keruuta. Eri jäsenmaiden keräämät tiedot eivät ole samanlaisia ja tämä pitäisi myöskin yhdenmukaistaa. Arvoisa komissaari, neuvoston edustaja, toivon, että antaisitte meille selkeää tietoa asiasta, kertoisitte enemmän, minkälaisia ongelmia esimerkiksi tunnistamisprosessissa on tapahtunut ja millä tavoin pääsemme tästä eteenpäin. Vuonna 2008 asiaa käsiteltiin uudemman kerran ja silloin päädyttiin ratkaisuun, jossa Euroopan parlamentti antoi etenemismahdollisuuden tuleville kymmenelle vuodelle. Nyt odotamme kuitenkin jonkinlaisia tuloksia ja myöskin ehdotuksia, jotka ovat mielestäni välttämättömiä. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Anciu, kaksi minuuttia. Stimată doamnă comisar, problemele actuale legate de numărul ce falsificate sunt cauzate în mare parte... Kiitos puhemies. Ongelmat, jotka liittyvät äh, väärännettyihin passeihin, johtuvat siitä, että äh, biometristen passien äh, käyttö, tietojen kerääminen, tarkistaminen ja niin edelleen. Koko prosessin turvallisuuteen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Minun mielestäni erityisesti tietojen keruun osalta on olemassa suuria ongelmia. Tiedot eivät välttämättä ole luotettavia, koska hyväksytään jopa mm, kopioita tiedot eivät välttämättä siis perustu alkuperäisiin asiakirjoihin. Väärännettyjäkin asiakirjoja on esitetty tietojenkeruun yhteydessä. Meidän on saatava takuut siitä, että koko ketjun turvallisuustasoa nostetaan. Myöskin asiakirjojen laatuun on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. On todettu, että monet asiakirjoista ovat helposti väärennettäviä. Niinpä onkin välttämätöntä rajoittaa niiden asiakirjojen määrää, joihin passien tiedot perustuvat, ja ylipäätään turvatasoa on nostettava. Henkilö, kansallis, kansallisten henkilökorttien muotoa ja niiden sisältäviä tietoja pitäisi harmonisoida. Ainakin karkeasti ottaen henkilökorttien pitäisi olla samantyyppisiä koko Euroopan unionin alueella. Varsinkin biometristen tietojen harmonisointi ja turvatason nosto on välttämätöntä, koska se on osoitus siitä, että etenemme fiksusti. Kiitokset. Seuraava puhuja, edustaja Ernst. Kiitos. sen kerran, kun vaihdettiin asetusta 2009 biometristä passeista, ja vaadittiin kolmen vuoden äh, tällaista äh, tutkintakautta ja tutkimuksia. Meidän ryhmämme tuki sitä sen vuoksi, että me äh, nimenomaan tietosuojakysymysten pohjalta epäilimme näitä ja sitä, että miksi tarvitaan biometrisiä passeja. Ja mielestäni tässä yliarvostetaan tämän passin mahdollisuutta ja aliarvostetaan sitten taas muita mahdollisuuksia todistaa henkilöllisyys. Biometrisissä äh, passeissa on tämä suuri erehdys, että luullaan, että ne ovat väärentämättömiä ja kaikkein äh, luotettavimpia. No kyllähän ne muuttuvat, esimerkiksi lapset muuttumatta, äh, kun he kasvavat ja niin edelleen. Ja sen vuoksi me vaadimme kunnollisia luotettavia tutkimuksia. Väärennyksiä tehdään kuitenkin, olemme voineet todeta sen varsinkin Isossa Britanniassa ja monissa muissakin maissa. Eivät äh, nämä chipit ole äh, turvallisia, ne voidaan murtaa ja sitä kautta saada aikaan varsinaista vahinkoa. Ja standardit EU:ssa ovat hyvin erilaiset. Virhemarginaalit Ranskassa ja Alankomaissa ovat hyvin korkeat. Ja yhä vielä on esitettävä kysymys, miten nämä biometriset tiedot auttavat, jos asiakirjoja on väärennetty. Eli jos yksi osa on asiakirja, vaikka alkuperäinen asiakirja on väärennetty, niin silloin biometriset tiedotkaan eivät ole niin tärkeät. Ja Saksassa eräs yritys tarvitsi vain muutaman minuutin todistakseen, eh, kuinka helposti tämä on eh, väärentää. He käyttivät digitaalikameraa, liimaa ja hieman eh, sitä sun tätä ja muutamassa minuutissa he olivat sitten tämän mikrosirun murtaneet. Joten Toivoisimme, että komissio kertoisi meille tästä tutkimuksesta ja siitä, mitkä johtopäätökset he ovat sen perusteella tehneet. Ja seuraavaksi Rova Ladford, kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Haluaisin kiittää Carlos Coelhoa siitä, että hän otti tämän tärkeän asian esiin. Tietystikin on äärimmäisen tärkeää tehdä matkustusasiakirjoista turvallisempia Tämän puolesta on tehty työtä jo kymmenen vuoden ajan sekä Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa että muualla. Teknologia edistyy, mutta niin edistyvät myöskin rikollisten mahdollisuudet ja kyky käyttää hyväkseen meidän järjestelmiämme. Olen tehnyt hyvin paljon työtä itse biometristen tunnisteiden ja viisumeiden osalta. Ja aina olen ilmaissut huoleni, että on turha kuvitella, että liikaa on turha liikaa luottaa biometrisiin passeihin. Mikäli 100 prosenttia voitaisiin luottaa passeihin, niin hyvä niin, mutta passi on vain niin hyvä kuin siihen käytetty teknologia ja se pätevyys, joka viranomaisilla on, jotka hoitavat järjestelmää. Ja toisaalta kysymyksiin passin hakijan yhteistyöhalukkuudesta. Täytyykin pohtia, miten me suhtaudumme vuoden 2009 viisumikoodeksin osalta käytyihin neuvotteluihin. On edellytetty sitä, että alle 12-vuotiaita ei, alle 12-vuotiaita ei oteta sormenjälkiä, koska ne ovat niin epäluotettavia. Aiemmin tänä vuonna Sofi Inhetfeld ja minä pyysimme, että komissio kommentoisi kyseistä Alankomissa tehtyä tutkimusta, joka osoittaa, että Jotkut sormenjäljet ovat äh, sellaisen ei voida tunnistaa, siksi ne ovat käyttökelvottomia. Ja toisaalta kyseessä on, on olemassa myöskin yhteisen tutkimuskeskuksen tekemä tutkimus, joka liittyy mikrosirujen käyttöön passeissa. Yleensä kyse on vapaaehtoisesti jäsenvaltiolta saadusta tiedosta. Meidän täytyy tutkia tätä tietoa, jotta saisimme kaiken kattavamman kuvan virheistä viisumikoodeksi sääntöjen mukaisesti tämän vuoden kesäkuuhun mennessä pitäisi saada parempaa tie- tietoa biometristen passien käytöstä, niin tehokkuus, tehokkuudesta. Kyse ei pelkästään passeista, vaan myöskin viisumeista ja sormenjälkinotto käytänteistä silloin, kun on kyse matkustusasiakirjoista muutenkin. Toivoisinkin, että komissio kertoisi enemmän siitä, niistä puutteista, jotka liittyvät Yhdysvaltain esittämiin huoliin, Yhdysvaltain järjestelmään liittyviin huoliin ja sen haavoittuvuuteen. Mikäli Amerikassa on tällaisia huolia ja ongelmia, niin on aika todennäköistä, että niitä on täällä meilläkin. E, Un'altra autrice a cui do la parola. Ja sitten toinen laatija. Kiitos paljon sitä kritiikistä, mitä täällä on esittänyt. Olen samaa mieltä ja haluaisin myös liittyä tähän kysymykseen, mikä tämän arvioinnin tilanne on ja voiko se vastata näihin huolenaiheisiin, joita meillä on liittyen esimerkiksi näihin väärennettyihin asiakirjoihin biometrisissä passeissa Ranskassa ja muualla, koska tämä heikentää biometristen passien käytön hyödyllisyyttä. Sen lisäksi biometriset äh, passit liittyvät myös perusoikeuksiin. Ranskan perustuslaki tuomioistuin on juuri hylännyt osan tästä biometristä passia koskevaa lainsäädäntöä, koska siihen vaaditaan nämä sormenjäljet ja sormenjäljet ovat hyvin, sensi- hyvin herkkä, arka asia sen vuoksi, että ne voidaan jättää minne tahansa ilman, että itse on tarkoitus sitä tehdä. Me olemme nähneet myös muualla EU-ssa että viranomaiset yrittävät saada käyttöönsä näitä sormenjälkiä. Mutta ennen kuin nämä kaikki nämä kysymykset on ratkaistu, niin on vielä suurin kysymys, on, onko se tarpeen ja pitääkö meidän kerätä kaikki biometrinen tieto matkustavista ihmisistä? Tarvitseeko meidän kerätä tätä? ja meidän täytyy myös katsoa, mikä tällaisen biometrisen tiedon keräämisen kustannus on ja onko se missään suhteessa siihen hyötyyn, mitä siitä saadaan. Onko tällä hyödyllä minkäännäköistä suhdetta kustannukseen? Ja minä en usko, että meidän pitäisi saada enempää biometristä tietoa tai laajentaa biometristen tietojen keräämistä ennen kuin nämä huolenaiheet on selvitetty, ennen kuin komissio voi todistaa, että ei ole mitään ongelmia, että nämä ovat luotettavia ja että niiden keräämisessä ei ole ongelmia, kuten me kuulimme esimerkiksi lasten ja vanhusten kohdalla. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Kiitos kollega. Sitten seuraavaksi kaksi minuuttia herran Sille. Kiitos puhemies. On hienoa, että parlamentilla on nyt tilaisuus keskustella rajaturvallisuudesta, PNR-tiedoista, henkilöskannereista ja paremmista normeista, joilla voidaan parantaa raivallavuodon turvallisuutta ja tehokkuutta ja kansalaisten turvallisuutta. Tätä keskustelua pitäisi jatkaa, kun 2004 vuonna parlamentti hyväksyi turvallisuusstandardit, jotka liittyvät biometrisiin passeihin ja matkustusasiakirjoihin. On nyt selvää, että monia kysymyksiä on vielä avoinna, esimerkiksi mahdolliset turvallisuusriskit ja asiakirjan luottavuus. Olisin sitten kysymyksen komissiolle. Onko tutkimus osoittanut, että järjestelmä helpottaa matkustamista ja matkustamisen turvallisuutta. Onko järjestelmä ollut kustannustehokas ja vielä tärkeämpää? Haluaisin esittää komissiolle kysymyksen. Mihin aloitteisiin komissio on ryhtynyt ongelmien ratkaisemiseksi, jotka liittyvät rajat ylittävään huijaamiseen ja biometristen passien hukkaamiseen ja väärinkäyttöön. Europol ja muut viranomaiset ovat ilmaiset, että varastetut passit ovat merkittävin turvallisuusuhka, joka meillä tänä päivänä edessämme. Viimeinen seikka. Muuttuuko tekniikka riittävän nopeasti, jotta te- biometriset passit edistävät nopeammin kuin rikollisten mahdollisuudet tehdä petoksia ja huijauksia ja väärinkäyttää passeja? Ja tarkoittaako tämä sitä myöskin, että rajatarkastuksiin tarvitaan parannuksia vai ovatko Euroopan rajat riittävän tiiviitä rikollisten kulun kannalta? Kiitokset. Äh, sitten komission jäsen Malmström komission nimissä kolme minuuttia. Kiitos puhemies arvon parlamentin jäsenet. Tämä tutkimus, jota te olette pyytänyt, joka keskittyisi lasten, alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkiin, sitä tehdään tällä hetkellä yhteisessä tutkimuskeskuksessa. Ja mitä sitten tulee vanhempien ihmisten sormenjälkien luotettavuuteen, sitä ei otettu mukaan tähän tutkimukseen. Mitä tulee aikaisempiin tieteellisiin analyysiin, niin tutkimuskeskus on sanonut, että alle 12-vuotiailta lapselta pitää pitää ottaa kaksi kertaa nämä sormenjäljet kahden vuoden välein. Ja tämä on sellaista tietoa, jota jäsenvaltiot vain voivat tehdä ja Portugal ilmoittautui vapaaehtoiseksi antamaan tätä testitarkoituksessa. Ja tämä tehtiin viime marraskuussa sen jälkeen, kun Portugalissa oli varmistettu, että kaikki tieto, turva, näkökulmat on otettu huomioon. Tästä syystä tämä tutkimus ei ole vielä valmis ja lopulliset tulokset eivät ole vielä saatavissa. Tästä tulee tällainen väliraportti eh, toukokuussa ja siinä tullaan esittelemään alkuper- äh, alustavat tutkimukset liittyen alle 12-vuotiaiden lasten äh, sormenjälkiin. Ja tämä äh, väliaikainen raportti esitellään parlamentille äh, asetuksessa määritellyn määräajan mukaisesti. Mitä tulee sitten lasten, alle 12-vuotiaiden lasten sormenjälkien kehittymiseen ja siihen, miten niitä voidaan käyttää identifiointi käyttöön. Tässä lopullisessa raportissa arvioidaan myös nämä olemassa olevat biometriset algoritmit, voidaanko niitä käyttää tehokkaasti lasten sormenjälkien kohdalla. Ja 2013 puolivälissä tämä lopullinen raportti on valmis. Ja tämän perusteella komissio tulee sitten mahdollisesti tekemään tarkistuksia olemassa olevaan asetukseen. Mitä sitten tulee tähän koko prosessiin, biometriseen prosessiin, se käynnistettiin elokuussa. Me muutimme teknisiä passien vaatimuksia. Ja esimerkiksi sormenjälkivaatimukset on selvitetty ja se tulee liitteeksi tähän päätökseen. Ja komissio sopimusten vaalialla huolehtii siitä, että on olemassa tarvittavat tekniset eritykset ja että tämä on lainsäädännön mukaista. Ja tämä tehdään nyt sitten kansallisissa akkreditoiduissa laboratorioissa. Ja sen lisäksi nyt on lähdetty testaamaan sähköisiä passeja ja näitä mikrosiruja. Kaikki tehdään vapaaehtoisesti, koska se on ainoa keino toimia tässä. Lisäraportti tästä aiheesta tullaan esittelemään myös toukokuussa. Samoin tästä alankomaalaisesta tutkimuksesta. Ja mikäli tämä ei ole yhteensopiva, niin komissio ryhtyy tarvittaviin toimeen, toimenpiteisiin. Me teemme, tutkimme myös identiteettivarkauksia, tämän otamme hyvin vakavasti ja raportoimme heti tutkimuksen valmistuttua parlamentille. Mitä sitten tulee näihin autenttisiin asiakirjoihin. Tämä liittyy hyvin läheisesti myös identiteettivarkauksiin. Olemme tietoisia tämän kaltaisista petoksista ja tulemme raportoimaan parlamentille näistä tuloksista mahdollisimman nopeasti ja sitten luonnollisesti keskustelemaan teidän kanssanne mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä. Kiitos puhemies. Kiitokset paljon komission jäsen. Nyt sitten siirrymme ryhmien puhujiin. Ensin kaksi minuuttia EPP-ryhmän nimissä. Dias de Meira, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Suurkiitokset komissaarille ja Karlokselle niin ikään. Meidän on korostettava niitä edistysaskeleita, joita biometrisen passin käyttöönotto tuo mukanaan, mutta emme kuitenkaan voi unohtaa ongelmia, joita on todennettu kokonaisprosessin aikana. Jos koko prosessi liittyy ongelmia, eivät turvatarkastukset tai luonnollisesti raja-asemillakaan voi sujua hyvin. Euroopan unionin on luonnollisesti taattava se, että Schengenin alueella vapaa liikkuvuus toteutuu ja myöskin perusoikeudet toteutuvat. Terrorismin vastainen kamppailu on äh, kysymys, joka liittyy läheisesti tähän äh, seikkaan. Nimittäin äh, tietoturvan ja nimenomaan henkilökohtaisen tiedon turvaaminen on välttämätöntä. Ja tämä on otettava myöskin huomioon matkustusasiakirjoja ja passeja työstettäessä ja myöskin matkustusasiakirjojen haltijoiden oikeuksien suojaaminen on välttämätöntä. On käynyt ilmi, että petoksia on tapahtunut ja haluammekin äh, kiittää Rova Malmströmiä siitä, että väliaikaisselvitys on tulossa touko-huhtikuussa. Näillä äh, voi olla hyvinkin suuri merkitys, kun pyrimme parantamaan kaikkien äh, matkustusasiakirjojen ja passien luotettavuustasoa koko ketjun kattaen. On äärimmäisen tärkeää, arvoisa komissaari, että pystymme määrittämään erityisesti ne ongelmat, jotka liittyvät muun muassa lasten sormenjälkien ottamiseen. Portugalin esimerkki on äh, hyvä ja siitä on otettava varteen. Sitä kautta on mahdollista löytää lisää luotettavuutta prosessiin. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaaliryhmän nimessä puhuva Guillaume. Kiitos äh, puhemies. Äh, tämän aiheen esiin ottaminen on äärimmäisen <clears throat> hyvä asia. Biometristen passien käyttöönottoon liittyy ongelmia, niin kuin tiedätte. Niiden tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja tietoturvaa kansalaisten osalta, mutta kuitenkin on käynyt ilme, että jopa 10 prosenttia ranskalaisista biometrisistä passeista on väärennettyjä. Tässä, <clears throat> tästä voi saada käsityksen siitä, miten merkityksellinen kansalaisten turvallisuuden takaminen on. Voisiko Rova Gion puhua hieman hitaammin? Olemassa olevat ongelmat, heikot kohdat on täytettävä, jotta turvallisuustasoa pystytään äh, nostamaan ja kansalaisten luottamusta äh, lisäämään. Ei voida hyväksyä sitä, että tietokantoja käytetään äh, muihin kuin välttämättömiin tarkoitusperinä. Esimerkiksi skannereiden ja sähköisten laitteiden käyttö ja monet muut seikat, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen, ovat asioita, joita monet yritykset loppaavat, ja tämä on huolestuttavaa. Tämä on myöskin aihe, joka on löydettävissä ympäri Eurooppaa. Siksi mielestäni meidän on suhtauduttava asiaan nyt varauksella ja edellytettävä sitä, että biometrisiä tietoja käytetään pelkästään luottamuksellisessa hengessä. Euroopan äh, komission selvitys äh, on antanut meille jonkun verran hyödyllisiä tietoja, mutta odottelemme kuitenkin seuraavia tuloksia ja pikaisesti, jos mahdollista. Kiitos Rova Seuraavaksi Alderyhmän nimissä puhuu minuutin ajan Rova Inetfeld, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, hyvin paljon täällä on tullut jo sanotuksi. Sormenjälkien ja koko järjestelmän laadukkuudesta ja eri ketjun vaiheista. Haluaisin nyt viitata biometristen passien oikeutukseen alun perin miksi haluttiin käyttöön. Alankomaissa, kun tarkasteltiin asiakirjan saatavuutta, alun perin perusteltiin tätä asiakirjan väärännyksillä ja niiden mahdollisuudella. Ja katsottiin, että oli kuitenkin vain 20 tai 40 tapausta maassa, tällaisia maassa, jossa asukkaita on 70 miljoonaa. 70 joukossa vain 20-40 tapahtui. Miksi tällainen erittäin kallis järjestelmä, jossa on paljon puutteita, oli pakko ottaa käyttöön, mikäli kyse on näin heppoisista perusteista? Mietinkin, ottaako komissio tämän asian mukaan omissa huomioissaan. Herzlichen Dank. Als nächstes... Kiitokset sitten seuraavana vihreiden nimissä edustajat Stradonka. Kiitos puhemies. Me olemme kovin tyytyväisiä tähän komission tutkimukseen. Asetusta 252 on muutettava ja olemme tyytyväisiä siihen, että komission jäsen Malmström toi saman mielipiteen esiin. Katson hieman taaksepäin ja siteraan. Vih- vihreät äh, ovat äh, kauan sitten jo vaatineet, että äh, täytyisi tutkia biometristen passien lisäarvoa. Meille on selvää, että täytyy huolehtia siitä, että ei käytetä väärällä tavalla teknologiaa ja ei rikota tietosuojaa vastaan. Tästä puhuttiin jo 2004 ja olemme hyvin kiitollisia edustaja Koeliolle, joka käynnisti tämän keskustelun. Kiitos. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat im Namen der e Kiitokset. Sitten seuraavaksi EFD-ryhmän nimissä edustaja Jobro. Panie przewodniczący, otóż e, do południa rozmawialiśmy na... Kiitos e, puhemies. Tänään käymme keskustelua aiheesta, joka jollakin liittyy myöskin ihmiskauppa-aiheeseen, jota aikaisemmin täällä käsiteltiin. Nimittäin monet lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi ja heidän kohtalonsa on traaginen. Heitä kuljetetaan yli maan rajojen ja usein tämän tyyppisissä tapauksissa käytetään myöskin väärennettyjä passeja. Tämä on nyt lopetettava. Tähän laittomien, <clears throat> tämän, laittoman ihmiskaupan olemassaoloa ei kukaan voi hyväksyä, eihän yksi, nyt siihen on saatava loppu. Odotamme komissiolta tietoja uusista tutkimuksista, jotta sitä kautta meillä olisi mahdollisimman teknologian keinoin parantaa vastien laatimista. Ähm, ich... Kiitokset kollega. En näe edustaja Zegeriä. Hyvä. Joten äh, puolitoista minuuttia menee tilille. Ja sitten seuraavaksi kaksi minuuttia. Edustaja Bussotil, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Biometriset eh, passit ja niiden käyttöönotto, eh, niiden kautta oli tarkoitus tehdä meidän passeistamme vaikeammin väärennettäviä. Tätä kautta me voimme helpottaa meidän kansalaistemme matkustamista, vaikkakin me tiedämme, että myös biometriset eh, passit ovat johtaneet tiettyihin vaikeuksiin ja ongelmiin. Ja tästä syystä me olemme esittäneet tämän suullisen kysymyksen, kysyäksemme komissiolta näiden ongelmien yksityiskohdista. Ja tänä päivänä me näemmekin jo, mitä mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin löytyy. Ja minun täytyy sanoa, että rajavalvonta on hyvin herkkä asia meidän kansalaisillemme, kuten esimerkiksi laiton siirtolaisuus ja, ja laittomien siirtolaisten olemassaolo Euroopassa, rajojen sulkeminen, avaaminen, kaikki nämä ovat tällaisia arkaluontoisia asioita ja kansalaiset ovat osoittaneet meille kerta toisensa jälkeen, että meidän on oltava hyvin varovaisia näissä asioissa. Tällä parlamentilla on myös paljon kokemusta tästä varsinkin Schengenin kannalta. Ja meillä on esimerkiksi Carlos Coelion äh, kantaisia asiantuntijoita, samoin kuin Frontex on tällainen. Biometriset passit ovat yksi osa tätä turvallisuusulottuvuutta ja sen vuoksi meillä on kaikki mielenkiinto siinä, että varmistamme sen, että biometriset passit ovat tehokkaita ja niitä ei voida väärinkäyttää. Jos eh, me nyt eh, puhumme näistä vaikeuksista, jotka olemme identifioineet, kiitos näiden tutkimusten, niin varmasti saamme tästäkin hyötyä, varsinkin ne rehelliset kansalaiset, jotka säännöllisesti matkustavat ja kunnioittavat lakia. Kiitos. Kiitos kollega. Ja sitten seuraavaksi yksi minuutti, edustaja Childers. President. Puhemies, sen jälkeen kun hyväksyt laadittiin turvastandardeja koskevat säännöt biometrisiä passeja ja muita matkustasekirjoja varten Irlantiin. Irlannin ensimmäiset sähköiset passit myöhtiin vuonna 2006. Sähköisten passien käyttöönotto toteutettiin, jotta voitaisiin estää väärännökset ja huijaminen Biometrinen siru loi vahvemman yhteyden passin ja passin haltijan välillä. Vuonna 2010 otettiin askel eteenpäin, niin Irlannin poliisin tutkimukset osoittivat, että Israelin hallituksen agentit olivat käyttäneet kahdeksan irlantaista passia hyväkseen Ahmud Abuna salamurhaa. Toteuttaessaan vuonna 2006 todettiin, että passien biometristä tietoa on kuitenkin vaikea väärentää. Muiden EU-maiden passekin on käytetty hyväksi mukaan ottaen tässä tapauksessa, joka mainitsin. Olen huolestunut, kun kuulen muistakin heikkouksista ja ongelmista, jotka liittyvät tapasseihin kautta EUn. Tämä saattaa johtaa samantapaisiin tapauksiin tulevaisuudessakin, ja komission pitäisi ottaa parlamentin huolet erittäin vakavasti. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja kaksi minuuttia, edustaja Angelilli. Grazie, presi- Kiitos puhemies, komissaari Malmström, ihmisten vapaan liikkuvuuden nimissä Euroopan unionissa ja, ja myöskin ulkopuolella. Tämä on aina ollut yksi Euroopan unionin keskeisistä painopistealueista. Ja tämän tarkoituksena on lisäksi vahvistaa turvallisen eurooppalaisen alueen toteutumista. Euroopan äh, parlamentin äh, edustaja herra Koeljo aikanaan toi esiin biometrisen passin käyttöönoton nyt <clears throat> olemme tilanteessa, jossa myöskin lasten on saatava omat passinsa ilman, että heitä liitetään vanhempien passeihin. Tämä olisi ainakin potentiaalisesti ottaen turvallisempi <clears throat> toimintamalli. Mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että tätä ei ole vielä äh, käytössä ainakaan alle 12-vuotiaiden piirissä. On nimittäin käynyt ilmi, että alle 6-vuotiaiden lasten sormenjäljet eivät toimi luotettavina identifioimiskeinona. Kuitenkin usein törmäämme tilanteessa, jossa lapsia häviää, lapset joutuvat ihmiskaupan kohteeksi tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, ja näin ollen olisikin äärimmäisen tärkeää, että Euroopan komissio saisi käyttöönsä tiedot, luotettavat tiedot siitä, miten yksin matkustavien lasten tilanne ratkaistaan. Kiitokset tästä kaksi minuuttia. Edustaja Mathieu. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluan kiinnittää huomion, huomion siihen, että jotkut väittivät Ranskassa käytettävistä passeista noin 10 prosenttia olevan väärennettyjä. Passien väärentäminen on rikos, josta voidaan tuomita jopa kahdeksi vuodeksi vankilaa ja langettaa 15 000 euron sakot. Jotta tästä ongelmasta päästäisiin eroon Ranskassa, on otettu käyttöön entistä tiukemmat toimet ja esimerkiksi henkilötietojen keräämistapoja on muutettu. Sama koskee myöskin henkilökorttien toteuttamista ja niiden sisältämien tietojen vahvistamista, jotta tämä kaikki sitä silmällä pitäen, että väärennyksiä ei enää olisi. Sisäministeriö on niin ikään tiukentanut kotipaikkatodistusten sisältämien tietojen tarkentamista ja, ja tunnistamismahdollisuutta kaikkien äh, asiakirjojen äh, laatimista silmällä pitäen edellytetään äh, tiukempia toimia ja, ja usein esimerkiksi sekä asiakirjan hakemisvaiheessa ja sen luovuttamisvaiheessa vertaillaan esitettyjä asiakirjoja, että voitaisiin saada täysin varmuus siitä, että ne ovat oikeita. Myöskin kansainvälinen yhteistyö myös Interpolin kanssa on tärkeää. Ja tämä kaikki sitä varten, että päästään eroon esimerkiksi hävinneiden ja väärennettyjen passien uudelleen käytöstä. Kiitokset. Nyt sitten menettely ilman puhujalista. Viisi eh, edustajaa. Niin, seuraavassa järjestyksessä. Herr Kelly, Herr Semke, Herr Obermeier und anschließend Herr Luhan. Herr Mikolajik. Edustaja Nikolajik, olkaa hyvä. Dankeschön. Um, ähm, obavy, ktoré vyvstali v súvislosti so spolahlivosťou a účinnosťou... Kiitoksia, puhemies Tämä viitattiin biometristen passien tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Tähän liittyy vielä ongelmia. Kunnallisia ratkaisuja ei ole löydetty, vaikka biometrisiä passeja on ollut käytössä monissa jäsenvaltioissa jo yli viiden vuoden ajan. Tavanomaisten passien korvaaminen biometrisillä passeilla mukaan luettuna tietoa sisällään pitävä mikrosiru eu tasolla – oli aloite, jonka tarkoituksena oli estää passien väärentäminen. On kuitenkin arvioitu, että saattaa olla jopa miljoonia väärennettyjä biometrisiä passeja tai passeja, jotka on myynnetty väärennettyn asiakirjojen pohjalta. Tämä osoittaa, että biometriset passit eivät ole riittävä tae, jolla voidaan varmentaa asiakirjan tai matkustusasiakirjan luotettavuus. Kyse on Euroopan unionin turvallisuudesta. Siksi suosittelen tiukempia sääntöjä pelkästään passeja varten, vaan myöskin passien myöntämissääntöjä varten. Kiitos kollega. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Kelly. Uh, this morning we passed here in parliament. Kiitoksia. Aamulla parlamentissa hyväksyttiin Euroopan unionin ja yhteistyön Yhdysvaltojen välinen PNR-sopimus, jonka tarkoituksena on tehdä matkustamisesta turvallisempaa kaikkien kannalta. Oli hieman huolestuttava kuulla nyt iltapäivä, että miltei 10 prosenttia Ranskan passeista on väärennetty, joka kollega tästä onkin eri mieltä. Huolimatta siitä, miten suuresta määrästä on kyse, on turvallista olettaa, että ne, jotka pitävät halussaan vierentyä passia, ovat jonkin sortin rikollisia väärennettyjen passien käytön estäminen tekisi maailmasta turvallisemman. Tällä voitaisiin estää ihmiskauppaa, huumekauppaa, terroristien toimintaa ja myöskin kansallista rikollisuutta. Täällä viitattiin myöskin siihen, että lapsetkin täytyy ottaa huomioon. Biometrisillä passilla on oma roolinsa ja siksi meidän täytyy varmistaa, että passista tulee turvallisempia. Silloin meidän kaikki muidenkin Muut, muutenkin kaikkien turvallisuus paranee. Zemke, bitte. Sitten nostan Semke yksi minuutti. E, Kiitos puhemies. Kun biometriset passit otettiin käyttöön, tarkoituksena oli vaikeuttaa passien väärentäminen ja muu niihin liittyvä rikollinen toiminta. Nyt äh, voimme kuitenkin äh, todeta, että asiakirjoja, muun muassa passia ja muita matkustusasiakirjoja voidaan väärentää ja esimerkiksi mikrosirun väärentämistapoja on useita. Äh, poliisi voimien ja rajavalvontaviranomaisten on nyt <clears throat> omalta osaltaan pystyttävä tiivistämään yhteistyötä, jotta tilanne parantuisi. Myöskin Europol ja Frontex eh, voivat eh, epäilemättä avustaa tässä yhteisessä hankkeessa. Kiitokset täsmällisyydestä. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Obama, ja olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Toivoimme, että nämä uudet eh, biometriset passit pystyisivät estämään väärännyksiä ja parantaisivat turvallisuutta, mutta ainoastaan jo Ranskassa on noin yksi miljoona väärennettyjä biometrisiä passeja. Ja nämä passit eh, tuotiin eh, USAsta, sieltä saatiin nämä biometriset kuvat eh, ja sormenjäljet. Ja nämä sormenjäljet eivät ole kaikilta osin luettavia. Ja esimerkiksi Alanto, Alankomaidessa Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yksi viidesosa oli käyttökelvottomia ja nuorten lasten ja vanhusten kohdalla se on vielä vaikeampaa. Kaiken kaikkiaan nämä biometriset passit näyttävät jälleen kerran olleen kallis, epäilyttävä väline, joka otettiin USAsta terrorismin vastaisen taistelun tehostamiseksi. Me tulemme saamaan nyt tällaisen tutkimuksen, jonka tarkoitus on arvioida, kannattaako biometriset passit tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Sitten viimeisenä edustaja Luhan yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos uh, puhemies. Yleensä, no, yleisesti ottaen olemme kuitenkin tilanteessa, jossa parantamisen varaa on paljonkin olemassa. Petoksia tapahtuu, koska teknologian mukanaan tuomat keinot mahdollistavat muun muassa sirukorttiin sisällytettyjen tietojen varastamisen tällaiset tärkeät tiedot, joita on löydettävissä esimerkiksi pankkikorteista, ovat näköjään varastettavissa ja sama koskee siis biometrisiä passeja. Nyt kysyisikin tässä hengessä, mitä turvatakuita voidaan antaa, jotta voidaan luottaa biometrisen passien toimivuuteen? voimmeko tyytyä äh, siihen, että äh, voimmeko olla varmoja, että vain viranomaiset saavat nämä tiedot käsinsä? Kiitos kollega ja nyt sitten vielä komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Very much, Mr. President. This is indeed a very important debate. We're talking about document security. Kiitoksia puhemies. Erittäin tärkeä aihe. Kyse on asiakirjan luotettavuudesta ja erityyppistä matkustusasiakirjojen ja biometriikan tehokkuudesta. On hieman ikävää, että keskustelu käydään tänään, koska kesäkuussa olisin voinut antaa teille vastauksia kaikkiin niin kysymyksiin, jotka tänään esititte. Silloin me laadimme kertomuksemme ja mielelläni kerron sen tuloksista teille. Silloin voidaan ehkä uudestaan keskustella asioista, kun saamme tämän asiakirjan mitä väärennettyihin asiakirjoihin tulen tietysti kyllä me tietoisia tästä ongelmasta. Meillä ei mitään vahvistusta niin luvuille, jotka täällä on mainittu. Ne ovat minun nähdäkseni hyvinkin pitkälti liioiteltuja, mutta olemme kyllä yhteydessä Euroopan Frontexin asian tiimoilta. Tällä hetkellä olemme todellakin laatimassa identiteettivarkautta koskevaa kertomusta, johon tämäkin seikka liittyy. Kun biometrisiä passia koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin, siinä oli mukana arviointilauseke, Komissiota on pyydetty tekemään kokonaisvartainen arviointi biometristen passien hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta. Tämä oli parlamentin vahva toive tietystikin ja tulemme ottamaan tämän hyvin vakavasti. Kiitoksia tästä keskustelusta ja uskoakseni voin palata pian uudestaan teidän pakeillenne. Silloin voin kertoa konkreettisempiakin tuloksia ja vastauksia esitettyjen kysymyksiin. Very much, Kiitokset paljon komission jäsen. Ja Tämän esityslistan kohdan keskustelu on näin päättynyt ja siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, nimittäin suulliset kysymykset neuvostolle, epäsuotuisten alueiden rajaaminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Ensimmäisenä puhujana kaksi minuuttia. Edustaja Köstinger, olkaa hyvä. President.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 olen pahoillani, että keskeytän teidät, mutta koskapa tämä kysymys on esitetty neuvostolle, eikä neuvosto ole täällä, niin ehkäpä meidän pitää keskeyttää hetkeksi ja etsiä ja katsoa, missä neuvosto luuraa. Missä on neuvosto? Selbstverständlich werden wir Ihre Redezeit von vorne wieder laufen lassen. Ja luonnollisesti me aloitamme teidän puheen aikanne alusta.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 So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend machen wir weiter. No niin, nyt sitten jatkamme ja aloitamme tästä suullisesta kysymyksestä. Epäsuotuisten alueiden rajaaminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Ensimmäinen puhuja, edustaja Köstinger, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies ja kiitokset siitä, että neuvosto katsoi parhaaksi tulla paikalle. Tässä on erittäin tärkeästä ja äh, herkästäkin kysymyksestä kysymys. Ja sen vuoksi olemme iloisia, että te voitte kuulla tämän